Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie alle herzlich. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän kokoukseen. Insbesondere begrüße ich die, die da sind. Erityisesti toivotan tervetulleeksi ne, jotka ovat paikalla. Anderen, die zu spät kommen, haben Pech gehabt. Ne, jotka tulevat myöhässä, tämä on heidän ongelmansa. Immer pünktlich mit den Sitzungen beginnen, damit... Mutta haluan kuitenkin aloittaa ajoissa, jotta saamme aikaa käsitellä kaikki asiat. No niin, tuosta esityslistasta. Niin siihen haluaisin ehdottaa yhtä muutosta. Esityslistan kohta kymmenen meidän täytyy siirtää, koska kollega Vala on pyytänyt sen lykkäystä. Ja tämä käsitellään sitten 50. kello 17.30, jos teille sopii. Onko teillä esityslistaa tai huomioita? Child Chichester. Puheenjohtaja, pahoittelen joutuessani myöntämään, että saksani ei ole ihan niin hyvä, että olisin ymmärtänyt teitä, mutta mutta tulkkaus, jota kuuntelin, alkoi englanniksi ja sitten siirtyi kieleen, jota en tunnistanut ja sitten meni takaisin Saksaan. Ja ilmeisesti olen oikealla kanavalla, eli kyllä tässä jonkinlainen ongelma on ja pyydän anteeksi, että en tätä kommenttinne viimeistä osaa päässyt kuulemaan. Sydämestä kiitokset. Kysyisin nyt tulkelta, että toimiiko siellä kaikki? Toimiiko? Ja kaikki kielet tulevat oikealta kanavilta. No niin, hienoa. Toistan siis vielä, että kohta 10, esityslistamme kohta 10 kyseessä. Investointihankkeet energia, infrastruktuuriin kohta lykätään. Kollega Vana on tätä pyytänyt ja 50. kokouksessa käsitellään sitten tämä asia. Ei vaan, ei viides vaan kuudes päivä. Ah, niin Sekretariat hat diesen Termin einmal verändert, aber mir nicht mitgeteilt. Jetzt ist es am 6. Oktober. No joka tapauksessa siis ensi viikolla viides tai kuudes päivä. Sopiiko hyvä? Ja sitten kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Toinen syyskuuta pidettiin koordinaattorien kokous. Toivon, että kaikki olette saaneet pöytäkirjan ja myös siihen tutustuneet. Tuossa pöytäkirjassahan selvitetään myös mietintöjen esittelyjen jaot ja eri virkamatkat, joita meillä on tulossa vierailut ja niin edelleen. Jos ei muita huomioita ole kohtaan kaksi, niin sekin voidaan katsoa käsitellyksi ja voidaan siirtyä Esityslistan kohtaan kolme, jossa kyse on Euroopan maan havainnointiohjelmasta. Tämä aloite on Euroopan unionin aloite ja me olemme nyt päättäneet asiaan keskittyä. Olen hyvin iloinen siitä, että kuulemme tästä asiasta tänään syvällisemmin. Esittelijämme on kollega Klante Pitäisikö hänen käyttää ensimmäinen puheenvuoro vai komission ehkä? Komission. No niin, tämä kaikkihan on aivan uutta, joten on parempi, että komissio aivan ensiksi kertoo meille tästä asiasta, esittelee, kuvailee sen meille ja tämän jälkeen Lantte ja varjoesittelijät saavat sitten puheenvuorot. Kuka täällä on komissiosta paikalla ja vastuussa? Okay. Valitettavasti en näe teidän nimeänne sieltä kaukaa, mutta saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Paul Weissenberg, I'm the responsible director for... Paul Weissenberg olen ja olen avaruuspolitiikan vastaava johtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, että saamme mahdollisuuden esitellä lyhyesti tämä ehdotus, joka on edessänne. Se on nyt ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti keskustelee tästä operationaalisesta vaiheesta tässä GMSstä. Mikä se on? Se on järjestelmä, joka antaa tietoja. Ja se perustuu dataan, jota havainnointiinfrastruktuuri tuottaa, olisi sitten ilmassa, maassa tai merellä tai avaruudessa. Tämä globaalinen valvo, havainnointi on maan havainnointiohjelma, jota EU johtaa – Se perustuu laajaan kirjoon tutkimusaktiviteetteja. Siinä ovat ESA mukana ja jäsenvaltiot, joten GMS on väline, jolla voidaan tuottaa palvelu. Ja joitakin esimerkkejä. GMS tukee pelastuspalvelua tulvissa, paloissa, maanjäristyksissä. Sillä voidaan valvottaa valtameriä, sillä voidaan havainnoida maata ilmanlaatua, auttaa kaavoituksessa, atmosfääri, joten sillä on linkki myös yhteys myös ilmastonmuutoskysymyksiin. Haaste nyt ja tässä asetuksessa on tällainen suunnanmuutos siitä, että on lyhytaikaista tutkimustoimintaa, siitä halutaan vakaaseen pitkäaikaiseen kehykseen. Kemesin täytyisi siirtyä T et K pohjalta toimintaan. Ja tätä asetus pyrkii tekemään luomaan tällaisen sillan valmistelmien toimien välillä, josta olette jo sopineet, vuosille 2008-2010 ja sitten seuraavien rahoitusnäkymien välillä, jotka alkavat 2014. Kaksi vaikutusten arviointia on tehty ennen ehdotusta. Vaikutusarvioinnissa tuli esille Ensinnäkin, että komission pitäisi varmistaa GMES ja ohjelman implementoinnin koordinointi mieluummin kuin että delegoidaan uudelle kansainväliselle järjestölle tai virastolle näitä asioita. Ja sitten toiseksi yhteisön rahoitus on parempi kuin äh, tietyt pehmät välineet, kuten avainkoordinointimenetelmä. Asetus sen vuoksi ehdottaa, että allokoidaan lisää rahoja, varoja näihin alkuperäisiin toimintoihin 2011, 12, alustaviin toimiin siis 13. Tämä rahoitusmäärä, mitä komissio ehdottaa, on 150 miljoonaa yhteensä. Soveltamisala-asetuksessa se kattaisi siis avaruusosuuden, satelliittien toiminnan, pääsyn käyttämään dataa ja palvelut palvelut koskien maata, valtameriä, ilmakehää, hätätilanteita ja ilmastonmuutosta. Ja koska valmistelemme toimintaa loppuvat 2010, haluamme sitoa tämän vuoteen 2011. Kiitoksia puheenjohtaja. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, herra Weissenberger. Nyt puheenvuoron saa herra Glante. Ja dank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Weissenberg tästä lyhyestä esityksestä. No, tämä nyt on niin ensimmäinen esitelmä tästä tämän ehdotukseen liittyen. Sisällöllisesti se hiukan muuttaa tai tilanne on hiukan muuttunut. Kuitenkaan emme tee samaa virhettä kuin Galileon ja PPP-hankkeiden suhteen. Tässä tartutaan suoraan julkiseen rahoitukseen. Kuitenkin tiedot, tämä data, jota saadaan käyttöön, odotetaan saatavan käyttöön ilmaiseksi ja tämä tarjonnee mahdollisuuden uusille toimijoille Ähm, luoda palveluita markkinoilla ja luoda yritysmalleja, koska tämä tietokerran on ilmaista. Tulevina viikkoina ja kuukausina tulen käymään keskustelua paitsi äh, varjoesittelijöiden kanssa tässä valiokunnassa, myös muiden valiokuntien kanssa erityisesti budjetti, budjettivaliokunnan kanssa, koska tämä rahoituskysymyshän tulee olemaan varsin jännittävä. Tiedämme, mitä Galileon kanssa on tapahtunut tai suhteen on tapahtunut. Mehän olemme tehneet aikamoisia voltteja löytääksemme rahoituksen Galileoon ja osa on vieläkin epävarmaa, joten näin ollen katsoisin, että paitsi että tämä palvelu varmasti on hyvin tärkeä ja tarpeen, niin sen rahoitukseen meidän täytyy jo tässä vaiheessa katsoa. Osaako komissio sanoa, että onko neuvostolla tässä jotain kantoja mitä sanoo puheenjohtajavaltio ja neuvoston muut jäsenet, onko niilläkin kantoja, erityisesti rahoituksen suhteen, koska neuvoston kanssa me sitten lähdemme neuvottelemaan, kun 2014 rahoitusnäkymistä puhutaan. Voin luvata, että myös parlamentin aikataulu on hyvin kunnianhimoinen Kovasti toivomme, että saisimme aikaan äh, tuloksen jo ensimmäisessä käsittelyssä, ensimmäisen käsittelyn äh, sopimuksen, mutta en tätä nyt, äh, tähän pyritään, mutta en tätä voi luvata. Tässä on aikamoista inflaatio ollut ensimmäisten käsittelyjen suhteen. Mutta katsotaan nyt, katsotaan mikä on neuvoston kanta ja mistä asioista tulee kiistaa, minkä suhteen voidaan saada aikaan kompromisseja ja muuten olemme varmasti avoimia rakentavan keskusteluun. Herzlichen Dank. Ja sydämelliset kiitokset. Ja seuraava puheenvuoro kollega Presina, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento, tato zpráva je velmi... Kiitos. Tämä mietintö on hyvin tärkeä mietintö sen takia, että se tieto, sen tiedon määrä, johon me pääsisimme käsiksi, on huomattava ja sitä voitaisiin käyttää monella eri alalla luonnontieteistä, ympäristökysymyksiin, kaupunkien kehittämiseen ja niin edelleen. Haluaisin painottaa yhtä sovellusta, joka minun mielestäni on tärkeää. Toisin sanoen tulipalojen vastaisessa taistelussa käytettävät sovellutukset parlamentissa me olemme joka vuosi joutuneet keskustelemaan metsäpaloista Etelä-Euroopassa. Me olemme äänestäneet solidaarisuustoimista näissä tilanteissa ja tieto ja kun tarkastelemme sitä, mitä ympärillämme tapahtuu, no tieto on hyvä niin kauan kuin sitä voidaan käyttää hyväksi tällaisissa tilanteissa. Tilanne, jonka voin hyvin kuvitella tällaiseksi, on nimenomaan paloturvallisuus. Ja tästä syystä me tarvitsisimme sovellusta, jonka avulla me voisimme tarkastella sitä, mitä mitä me voisimme esimerkiksi infrapunataajuuksilla tehdä ja voisimme hallinnoida tietoa ja tämän kautta saada toimintaa aikaiseksi. Minun mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä tällä järjestelmällä voitaisiin saavuttaa. Dank. Sydämestä kiitokset kollega Brezina ja sitten Charles Chichester. Thank you, um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja tässä vaiheessa. Haluaisin esittää yleisiä huomioita vain omasta kokemuksestani, kun olin tämän valiokunnan legaation johdossa viime vuonna, kun ESAn tiloissa Roomassa tai sillä lähellä vierailtiin. Ja oli hy- hyvin mielenkiintoinen briefaus tästä maan havainnointiohjelmista ja GMS-järjestelmästä. Herra Kalanteri oli vähän sylkykaalille, josta minä olisin optimistisempi ja sanoisin, että tämä GMS-ohjelma on mielestäni yksi menestyskertomuksista eurooppalaisessa avaruuspolitiikassa. Ja meidän pitäisi tehdä se, mitä voimme, sitä rohkaistaksemme ja osoittaa maailmalle, että sillä on hyötyä ja arvoa. Vieron aikana näemme hyvin mielenkiintoisia asioita. Ja mielenkiinnolla odotan kuulevani lisää näistä töistä. Kun ne edistyvät, niin yksityiskohtaisemminkin. Kiitoksia. Monsieur Audi. Sitten herra Audi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ilmoittaa, että olen tyytyväinen näistä komission ehdotuksista, koska tämän kautta äh, Euroopan unioni pääsee tärkeään asian käsiksi, asian, joka on kansalaisten kannalta tärkeä ja tämä on toimielintenkin kannalta tärkeä asia. Esittelijä sanoi, että tämä tieto olisi ilmaista. Haluaisin komission mielipiteen tästä, koska kuitenkin kysymys on Euroopan unionin talousarviosta. Henkilökohtaisesti minun mielestäni ei ole normaalia, että tiedoista pitäisi maksaa, koska silloin täytyisi investoinnille saada jonkinlaista tuottoa. Mutta kuitenkaan kansalaiset eivät olisi osallistuneet tämän ohjelman rahoitukseen. Ja tähän liittyy vaara siitäkin, että tätä ryhdytään vertaamaan Galileoon. Galileossahan on kysymys neljästä viidestä miljardista eurosta, eli emme ole yhtään samalla mittakaavalla. Eli jos me emme onnistu löytämään 150 miljoonaa, jotta saisimme polkaistua jaloillemme tällaisen projektin, josta kaikki, kaikki ovat poliittisesti samaa mieltä, niin en tiedä sitten mikä on meidän kapasiteettimme tehdä tällaisia yhteisiä hankkeita. Minun mielestäni ei tule verrata Galileon tällaiset vertaukset, niihin täytyy suhtautua epäilevästi. Kiitoksia ja sitten kollega Lambert. Yes, Mr. President and, and colleagues. Uh... kollegat, voin sanoa tai yhtyä moniin kommentteihin. Vihreät katsovat myös positiivisesti siinä mielessä, että siitä saadaan mahdollisuuksia käsitellä monia tärkeitä asioita, ja ilmastonmuutos on vain yksi, mutta kun katsotaan maatalouspolitiikkaa, turvallisuutta ja tällaisia asioita, niin tämä on todellakin positiivisia asioita. Kaksi kommenttia. Ensinnäkin tätä mahdollisuutta ei pidä tuhlata, jos voisin näin sanoa, että kun otetaan huomioon EUn arvo kansalaisille, käsittelemme monia asioita, jotka ovat hyvin lähellä kansalaista arkipäivää. Ja tietysti puhumme rahasta, kuten Rauli sanoi. Ei ole niin suuresta rahasta kysymys, mutta kuitenkin tässä vaiheessa meidän voimme myydä eh, unionin arvoa kansalaisille, tätä tilaisuutta ei pitäisi tuhlata. Toinen asia, olen samaa mieltä Odin kanssa ja huolestunut hänen laillaan siitä, että pitäisi käyttää veromaksi rahaa siihen, että yksityiset yritykset tekisivät tällä voittoa siinä mielessä, että on sovelluksia, josta saada voittoa, se on hyvä niin kauan, kun sitten veromaksajat saavat lisäarvot takaisin. Julkiset palvelut, siellä se on ilmaista. Jos se on hyödyn vuoksi, voiton vuoksi, niin sitten veronmaksajien täytyy saada osa siitä hyödystä ja voitosta takaisin omiin taskuihinsa. Ähm, Kiitokset tästä vinkistä ja juuri viittaus siihen, että kyseessä on hanke, joka myös osoittaa kansalaisille selvästi eurooppalaisen lisäarvon, niin äh, tämäkin meidän täytyisi tosiaan muistaa. Sitten Rova Krostet. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En puhu pitkään, haluaisin vain sanoa, kuten kollegat tässä jo totesivat, Kyseessä on erityisen mielenkiintoinen maanhavainnointiprojekti. Tällä voidaan lisätä turvallisuutta, äh, hoitaa hätätilanteita, tapahtumia merellä, ilmastonmuutokseenkin tämä on liitteksissä. Kaikki ovat tästä samaa mieltä, mutta olen hieman epäröiväinen. Tietenkin on hyvä, koska tähän saakka Euroopan unionilla ei ole ollut johtoasemassa näissä asioissa, eli on hyvä, että se voi hieman ottaa tilaa ja saada painoarvoa tässäkin asiassa, mutta en nyt halua verrata Galileoa, mutta jos näkee sen viivytyksen, joka Galileossakin on. Eli vuosikausia on soudettu ja huovettu Galileon kohdalla paljon pitkiä viivytyksiä, eli meiltä täytyy kaikilta löytyä tahtoa. No parlamentilta löytyy, komissiolta kyllä, jäsenvaltioiden täytyy sitten kaivaa kuvettaan, Eli haluaisin tietää, ovatko kaikki jäsenvaltiot samaa mieltä siitä, että he kulkevat tässä projektissa mukana. Tämä on minun pelkoni. Kiitoksia sitten herra Weber. Minäkään en puhu pitkään. Olen luonnollisestikin iloinen tästä projektista. Mutta sen mukaan, mitä komissio tässä nyt jo sanoi ja vastoin sitä, mitä tietyt täällä ovat tänään sanoneet, niin minä haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeää on se, että tietoihin on vapaa ja ilmainen pääsy. On erittäin tärkeää, että tässä ei olla kiinnostuneita ainoastaan satelliiteista, siis tästä kovasta ytimestä, vaan myöskin siitä, että luodaan palvelumarkkinat Toisin sanoen voitaisiin lisätä käyttäjien määrää. Olisi aika lailla dramaattista, jos jälleen kerran luodaan infrastruktuuri, viedään satelliitit taivaalle ja tietenkin tämäkin täytyy viedä päätökseen. Meillä on tällä hetkellä viisi havainnointisatelliittia. Eli miten me sitten aiomme tehdä yhteistyötä amerikkalaisten, japanilaisten, intialaisten kanssa, koska heillä on omat satelliittinsa, koska vakavasti otettavaan havainnointiin viisi satelliittia ei riitä, vaan siihen tarvitaan 30 satelliittia ennen kuin me olemme saaneet kaikki satelliitit asennettua, niin siihen kestää kauan. Eli meidän täytyy saada aikaan synergiaa meidän satelliittien ja muiden järjestelmien satelliittien kanssa, ja tämä täytyy järjestää. Genevestä löytyy toimielimiä, jotka tällaisia asioita hoitelevat tulevat. Painottaisin jälleen kerran sitä, että meidän täytyy luoda tällaiset markkinat. Meidän täytyy ottaa mukaan vakuutusfirmat, suetsit ja muut joilla on joku osuutensa tässä asiassa, eli tieto on vapaa, ilmainen pääsy täytyy taata. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Trevnowski. Děkuji, pane předsedo. Já se přidám také velmi stručně. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin lisätä jotakin ihan nopeasti. Monet kollegat olivat hyvin myönteisiä tähän asiaan ja uskon, että jos EU pystyy tarjoamaan erilaisia tietoja, dataa useille käyttäjille, kunnille, kaupungeille – jäsenvaltioille. Ja tämä data on kaikki, olisi kaikki sitten sertifioitua. Se takaisi datan objektiivisuuden niin, että se ei ole millään tavalla vääristynyttä tietoa. Olen siis aiemmin ollut IT-asiantuntija mielestäni siinä mielessä tämä on tärkeä näkökohta. Maat, jotka voivat käyttää käyttää dataa, joka on sertifioitu, joka on taattu, niin se olisi hyvin tärkeää. Emme voi kuvitellakaan tänään, mikä laaja kirja voikaan olla käyttöjä, käyttömahdollisuuksia tälle datalle. Vasta kun järjestelmä toimii, niin sitten näemme koko kaikki mahdollisuudet, miten tätä voidaan käyttää. Tämä on yksi hienoista mahdollisuuksista EUlle mielestäni toimintaan. Joku sanoi, että ei kannata nyt palata Galileon monimutkaiseen historiaan. Minä en ole samaa mieltä, mielestäni se on hyvä läksy meille, jonka asiasta voimme tämän järjestelmän kanssa mennä eteenpäin ja välttää monimutkaisia hallinnollisia keskusteluja, menetelmiä ja hukkua tuollaisiin keskusteluihin. Tietysti tiedämme, että tällainen toiminta on kallista. Satelliittidata on ehkä kalleinta dataa, jota onkaan olemassa Se, mikä tässä täytyy varmistaa muun muassa, on, että data on ikään kuin puhdasta ja valvotaan sen käyttöä. Minun mielestäni on olennaista, että tietojen pitäisi olla käytössä niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tämä on varmaankin yksi parhaista esimerkkeistä siitä, miten unionin voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia. yksittäiset maat eivät voi tällaisia järjestelmiä perustaa, joten tässä on se EUn lisäarvo. Kiitoksia. Kollegin Hall. No sitten kollega Hall. Thank you, Mr. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti palata niihin kommentteihin, joita tässä on tehty maksamiseen liittyen, ja onko sopivaa, että me omaksumme linjan, jonka mukaisesti eurooppalaiset maksavat tästä ja heidän tai ainakin viranomaisten tulisi saada vapaa ilmainen pääsy ja ehkä muut sitten maksaisivat näistä palveluista. Tällainen ohjelma on arvokas. Meillähän on jo aika paljon työtä, joka on kesken Afrikassa. Siellä havainnoidaan metsiä, jotta laittomilta hakkuilta vältyttäisiin. Ehkä meidän tulisi pohdiskella tätä myöskin Kööpenhaminan näkökulmasta, eli mitä sitoumuksia, mitä mukautukseen tulee, mitä me aiomme siellä tehdä, koska voin kuvitella, että osa sitä tarjousta, jonka voisimme tehdä, olisi se, että aukko auttaisimme ilmastonmuutoksesta kärsiviä maita äh, tarjoamalla heille tätä havainnoinnista saatavaa tietoa ajankohtaisesti ja ilmaiseksi. Eli olisin varovainen sen suhteen, että rajoittaisimme pääsyä tähän tietoon koskemaan vain meitä itseämme, koska tällä tiedolla saattaa olla hyvin tärkeä rooli silloin, kun puhutaan ilmastonmuutokseen mukautumisesta äh, muualla maailmassa. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia ja sitten Rova Dati. Oui. C'est vous. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja, haluaisin ensinnäkin kiittää tästä näkemysten vaihdosta maan liittyen. Komissio teki tästä ehdotuksen viime vuonna ja olen myöskin iloinen sen takia, että olen EPPssä tästä äh, vastuussa varjoesittelijänä. Euroopan unioni haluaa kestävyyttä, se haluaa tehdä tämän kestävällä tavalla, se haluaa vastata haasteisiin. Oli kysymys ilmastonmuutoksesta, luonnonvaroista ja myöskin mitä tulee turvallisuuteen, kansalaisten turvallisuuteen säännöllisesti äh, lehdissä, mediassa – muistutetaan surullisella tavalla siitä, kuinka tärkeää olisi pystyä ennakoimaan luonnonkatastrofeja. Esimerkiksi Manilassa tulvat ovat pahimpia 40 vuoteen ja tähän saakka siellä ainakin 140 ihmistä on menettänyt henkensä. Eli tällaiset surulliset esimerkit muiden muassa osoittavat sen, kuinka tärkeä ja kuinka kiireellinen tällainen ohjelma on, jotta paremmalla tavalla voidaan riskejä ennakoida toteutus, no siinä on kysymys julkisen politiikan arvioinnista, Tällä tarkoitan esimerkiksi maankäyttöön suunnittelua. Tämä ohjelma auttaisi siinä. Myöskin tämä mahdollistaisi näkemään kaikki ne haasteet, jotka liittyvät metsäkatoon ja siihen, että kaupungistuminen kasvaa huimaa vauhtia. Myöskin jos tiedot saatetaan julkisiksi, se mahdollistaa sen, että yksityinen sektori voisi päästä käsiksi tietoihin ja se mahdollistaisi myöskin sen, että tuottavuus saadaan kasvamaan, koska esimerkiksi öljyyhtiöt voisivat tietää, miten sopimalla tavalla voidaan joku öljynporauslautta sijoittaa. Myöskin uudet teknologiat Esimerkiksi ne uudet teknologiat, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, niiden kautta myöskin yritysten tulisi päästä tähän tiedoksi käsiksi. Sitten minulla olisi kysymys, joka on ehkä hieman teknisempi ja tämä liittyy monimuotoisuuteen tässä rahoituspuolessa tässä rahoituksesta jo puhuttiin ja sanottiin, että rahoitus koostuu eri osasta. Saadaan rahoitusta seitsemännestä tutkimuksen ja kehityksen puito-ohjelmasta. Tämä nyt on ehkä vaikea tiettyjen jäsenmaiden kannalta. Täytyy siis nähdä selkeästi, miten tämä rahoitus hoidetaan. Voitaisiinko meille kertoa, mikä vuosittainen budjetti on ja mistä se tulee? Sitten ohjelman hallinnointi. Viime vuonna komissio tiedonannossa, joka liittyi tähän ohjelmaan, siellä puhuttiin tällaisesta neuvostosta. Haluaisin tietää, mikä tämän neuvoston status on löytyykö sieltä edustajia jäsenvaltioista, jotka osallistuvat infrastruktuurin rakentamiseen, mutta on myöskin tärkeää, että sieltä löytyisi tällaisia pysyviä jäseniä, jotta tämä projektin jatkuvuus taataan. Ja tämä käy, tulee käymään sitten ilmi myöskin rahoituksesta puhuttaessa. Ja tämä sama pätee myöskin hallinnointiin sitten myöskin täytäntöönpano ja tämän ohjelman kehittyminen. Meidän täytyy saada aikaan tehokasta yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä. Tämä neuvosto tässä ehkä voisi auttaa. Ja olisi mielenkiintoista tietää, mikä tämän neuvoston koostumus tulee olemaan ja mikä sen status tulee olemaan. Koska tähän äh, astissa äh, asiakirjoissa ei ole tästä neuvostosta sen enempää puhuttu. Haluaisimme tietää, mistä tässä on kysymys haluaisimme tietää, missä aikataulussa komissio aikoo tämän neuvoston saada jaloilleen. Äh, Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt herra Weissenberg komissiosta saa vastata näihin lukuisiin kysymyksiin, tai ainakin joihinkin niistä. Ja muuten Äh, ne kysymykset, joihin emme vastauksia voisi tänään saada yksityiskohtaisuuden vuoksi, niin niihin varmasti palaatte jatkossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kysymys siitä, mikä on tilanne neuvostossa. Tähän mennessä on järjestetty ö, äh, kuusi avaruusneuvostoa ja kaikki ne ovat poliittisesti ö, äh, painottaneet GMSn sekä Galileon poliittista merkitystä. Ja on todettu, että tutkimukseen ja kehitykseen tehdyt investoinnit tulevat tapahtumaan myös tulevaisuudessa siis lippulaivana Galileo GMS. Ja muutamia päiviä sitten neuvostossa e- esiteltiin sama tilanne kuin minä esittelin teille tänään. Eli neuvostossa ollaan samassa vaiheessa kuin täälläkin ja poliittinen tuki ohjelmalle on olemassa. Ja sama koskee tietojen vapaata saatavuutta. Tietojen vapaa saatavuusperiaate on nyt on vahvistettu. Meidän tutkimustemme mukaan, mitä vaikutusarviointiin tulee, katsomme, että niin kutsutut downstream-palvelut kehittyvät paremmin, jos tämä data, kaikki tiedot ovat vapaasti saatavissa. Tuli. Niin pelastuspalvelut, hätäpalvelut kattavat myös esimerkiksi metsäpalot ja valmisteleviin toimiinhan on viitattu. Pelastuspalvelut on hyvin tärkeää tälle ohjelmalle. Juuri metsäpalot ja myös, myös tulvat ovat asioita, joihin tulemme keskittymään. Tietojen saatavuus ja ei-eurooppalainen saatavuus. No, GMES on eurooppalainen hanke, mutta ei se ole mitenkään ainut. Jokaisella maanosalla on oma aloitteensa ja on maailmanlaajuinen järjestelmä GEOS, Global Earth Observation System tai Systems. Eli tässä järjestelmässä kaikki maanosat tuovat käyttöön oman maan tarkkailukapasiteettinsa, eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset, japanilaiset ja kaikki tiedot, jotka tässä verkostossa ovat, ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Tämä on perusperiaate. Eli jos me avaamme tietomme muille, me saamme käyttöömme muiden äh, kansainvälisten kumppaniemme tiedot. Rova Grostetin kysymys viivästyksestä. Pitkään mietimme, pitäisikö meidän äh, tehdä ehdotus nyt vai pikemminkin odottaa seuraavia rahoitusnäkymiä. Ja me päätimme olla odottamatta, koska tässä vaiheessa jo jotkut GMESn toimet putoavat tutkimuksen ulkopuolelle ja me halusimme, että kriittisessä vaiheessa 2011, 12, 13 meillä olisi mahdollisuudet rahoittaa GMESn operatiiviset toimet ja siksi vuonna 2014 käynnistyy todellinen operatiivinen toiminta. Euroopan unionin lisäarvo vaikutusarvioinnissa Ja vaikutusarvioinnin tulos todellakin on sellainen, että että jos Euroopan unioni eh, toimii näin, ostaa nämä tiedot, niin tämä tietenkin eh, laskee eh, hintaa. Siis tietenkin on parempi, että Euroopan unioni ottaa tämän hankkeen käsinsä kuin että 27 jäsenvaltiota tekee sen kukin itse. Afrikka. Jo kahden vuoden ajan Äh, hallitusten ja valtioiden päämiehet Euroopan unionista sekä Afrikan unionista ovat äh, toteuttaneet GMES-hankkeen äh, käyttämistä Afrikan hyödyksi. Afrikkalaisille toimitamme tiedot ja datan myös heille ilmaiseksi luonnollisesti. Ja näin haluamme osoittaa, että tämä on myös kehitysavun sekä ilmastosuojelun väline. No, ajatellaan Kööpenhaminaa ja olemmekin miettineet, että tulisiko myös siinä yhteydessä avaruus ja ilmastosuojelu yhdistää. Meillähän on tämä hyvin konkreettinen hanke, joka osoittaa, että ilmastonmuutosta voisimme torjua aivan uudella tavalla. Ja sitten vielä kysymys rahoitus lähteiden eriyttämisestä. No, tähän astihan GMES on rahoitettu yksinomaan tutkimuksen ja kehityksen seitsemännestä puiteohjelmasta, siis yksinomaan. Ja jotkut elementit, kuten esimerkiksi satelliittien toiminta vuonna 2012, mikä ei liity, eivät liity mitenkään tutkimukseen. Ja tästä syystä meidän on nyt poistuttava tutkimus tutkimuksen puitteista ja etsittävä uusi oikeusperusta ja tulemme lähivuosina esittelemään GMS-ohjelman juuri näistäkin syistä. Ehdotus 150 miljoonaa. No nämä 150 miljoonaa ovat sekoitus uudelleen jakamista otsakkeen 1a puitteissa ja loput 50 miljoonaa tulevat sitten tutkimuksen ja kehityksen puitohjelman avaruusosion uudelleen jaottelusta. Ja sitten tämä hallinto ja yhteydet suhteet jäsenvaltioihin on hyvin tärkeää tämän suhteen todeta, että vastoin kuin Galileo-hanke, GMES on kumppanuushanke myös rahoituksen suhteen kumppanuushanke jäsenvaltioiden kanssa. Ja tämän kumppanuuden on luonnollisesti heijastuttava niihin eri toimielimiin elimiin, jotka tulemme esittelemään neuvostolle ja parlamentille piakkoin. Kiitos puheenjohtaja. No kiitoksia. Erittäin kattava esitys ja oli hyvin tärkeää, että meille selitetään nämä eri puolet tästä asiasta. Ja nyt puheenvuoro saa vielä, herra, vielä herra Glante. Kiitoksia. Niin, minä tuossa alussa puhuin ehkä vähän lyhyesti ja nyt haluan vielä todeta, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä hanke on tulossa ja eh, puutuin nyt vaan rahoitukseen ja niin edelleen tuossa alkupuheenvuorossani, mutta olen todella tyytyväinen siihen, että tämä hanke eh, on tulossa ja pidän aivan ilmeisenä sitä, että kun kyse on tutkimushankkeiden rahoittamisesta, niin tämä rahoitus tietenkin päättyy siinä vaiheessa, kun tutkimustulokset on saatu ja siirrytään käytännön toimintaan, joten nyt tarvitaan uusi rahoituspohja. No tämän aikataulusta en vielä kovin paljoa tiedä, mutta turha meidän nyt on olla liian kunnianhimoisia todennäköisesti minun mietintöluonnokseni tulee tuossa joulukuun alussa varmaan ja sitten käynnistetään keskustelut. Tämä kävisi minulle, jos tämä käy kollegoille. Kyllä se varmaan on ihan toteutettavissa. Ja kohtahan sitten näemme, että kuinka kaukana kantamme ovat toisistaan ja miten menettely etenee. No. Kiitoksia, herra Klante. Meillä ei vielä aikatauluehdotusta ole, mutta olisin teille ja kollegoille hyvin kiitollinen, jos mitä pikimmin voisitte tätä hanketta nyt edistää, koska tässä vaiheessahan valiokunnan esityslistat eivät vielä ole kovin täynnä. Joten niin pian kuin teillä vaan on joku aikatauluehdotus, niin toimittakaa se meille ja käynnistetään keskustelut Vaikuttaa siltä, että ei tässä nyt varmaankaan mitään suuria periaatteellisia kiistoja ole. Ehkä joitain yksittäisiä kysymyksiä, jotka vaativat hiukan keskustelua. Klantte vielä. Niin, ehkä tuossa 12.15. lokakuuta voisimme pitää ensimmäisen keskustelun valiokunnassa. Kollegat voisivat tätä ennen pohtia asiaa ja sitten saisin heiltä panoksia mietintö luonnostani varten, jonka voisin sitten esitellä joulukuun alussa. Hyvä. Näin toimimme. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty, ellei kenelläkään ole jotain vielä sydämellään, ei ole. Joten voimme siirtyä esityslistan kohtaan neljä. Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien rakenteiden hallinto. Tämä ehdotushan meille on jo toimitettu ja ehdottaisin, että annamme ensiksi komission edustajalle puheenvuoron. Hän esittelee meille tämän asian. Herra Paul Herferhoff saa nyt puheenvuoron komissiosta. Pyytäisin, että te ensin esitätte meille, mistä tässä on kyse. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Nimeni on Paul Verhoff ja olen ohjelmajohtaja näissä satelliittinavigaatio-ohjelmissa ja olen todella iloinen voidessani ryhtyä tekemään yhteistyötä tämän uuden teollisuusvaliokunnan kanssa. Ennen kuin sanon muutaman sanan tästä asetusehdotuksestamme, ehkä olisi hyvä sanoa muutama sana siitä, missä tällä hetkellä Galileon kanssa mennään. Tämä varmaan kiinnostaa valiokuntaa ja ennen kuin saan tästä jälkikäteen kysymyksiä, niin ehkä voin sanoa muutaman asian tässä jo alkuun. Jos lähden liikkeelle Egnosista, ensimmäinen lokakuuta, siis tällä viikolla, meidän tarkoituksenamme on aikaansaada sopimus tämän toiminnalle lokakuun alusta vuoden 2013 loppuun saakka – avoin palvelu, EGNOSin avoin palvelu tuolloin astuisi voimaan ensimmäinen lokakuuta. Järjestetään lehdistökampanja tämän tapahtuman ympärille. Minun mielestäni on ihan hyvä huomioida tämä, koska tämä on merkki siitä, että olemme kypsyneet ja me tiedämme, osaamme saada satelliittinavigointi-infrastruktuurin pystyyn. Sitten mitä Galileon tulee, meillä on kaksi koesatelliittia tuolla ilmakehässä ja ne toimivat tällä hetkellä siellä. Meillä on ympäri maailmaa eri paikkoja, joihin, joita varustetaan satelliittien varalle ja tarkoituksena olisi, että kaksi ensimmäistä satelliittia laukaistaisiin marraskuussa 2010 ja sitten kaksi seuraavaa vuoden 2011 alussa. Sitten mitä tulee täyteen operationaaliseen kapasiteettiin ja Galileoon, niin ESAn avulla meillä on tarjouskilpailu käynnissä ja tämän tarkoituksena on saada suu, kuusi suurta pakettia ostettua teollisuudelta. Tässä on kysymys järjestelmätuista, kaksi sopimusta, jotka liittyvät maanpäälliseen infrastruktuuriin, yksi sopimus satelliittilaitteisiin, yksi so, sopimus, joka liittyy laukaisualustoihin. Ja tämänhetkinen status on se, että tarkoituksena on saada sopimukset kolmelle kuudesta paketista, siis järjestelmätuki, satelliitit ja mahdollisesti laukaisualustat. pyyntö parhaista tarjouksista on, se lähtee liikkeelle seuraavan parin viikon aikana, eli kuten voitte todeta, niin me olemme menneet hyvin monimutkaisissa neuvotteluissa hyvin eteenpäin. Samanaikaisesti me työstämme ehdotuksia, joiden tarkoituksena on viedä neuvostoon ensi vuoden alussa ehdotuksia siitä, miten vuoden 2013 jälkeen näitä ohjelmia toteutetaan, koska tämänhetkinen talousarviohan kantaa tuonne saakka ja meidän täytyy ryhtyä järjestelemään pitkän aikavälin rahoitusta ja myöskin ohjelmien hallinnointia pitkällä aikavälillä näiden meidän ehdotustemme pohjalta. Kyseessä ei ole ehdotus, jossa tarkasteltaisiin tätä lyhyttä talousarviokautta, vaan tämä on todellakin kauas luotaava ehdotus ja siinä keskustellaan siitä, miten voidaan saattaa jaloilleen ja ylläpitää tämän tyyppisiä järjestelmiä ja tässä on kysymys tulevista vuosikymmenistä. Sitten tämä ehdotus, joka teillä on nyt edessänne. Jos ehkä muistatte, meidän virastommehan perustettiin neuvoston asetuksella heinäkuussa 2004. Tuolloin Galileo-yhteisyritys oli vasta käynnistynyt ja tarjouskilpailut oli julkistettu. Käyttöoikeussopimukset, niiden oli tarkoitus olla se se tapa, jolla nämä järjestelmät saataisiin aikaiseksi. Ja meidän virastomme tarkoituksena oli hallinnoida ja valvoa näitä käyttöoikeussopimuksia ja ohjelmien toteutusta. Jos otetaan huomioon se, että vuoden 2006 lopussa komissio tuli siihen johtopäätökseen, että tämän yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö ei toimi ja ryhdyttiin uudelleen suuntaamaan koko tätä ohjelmaa ja täten meidän virastomme rooli täytyi myöskin muuttaa vastaamaan tätä uutta realiteettia. Vuonna 2008 neuvosto ja parlamentti sopivat asetuksesta 683 tämä asetus asetusmekanismien kautta tarjoaa kaikki ne mekanismit, joita tarvitaan tämän ohjelman uudenlaiselle toimintatavalle. Se, mikä tästä jäi vielä yli, oli muodollinen mukautuminen, eh, mukauttaminen näissä viraston tehtävissä ja tämä löytyykin sitten asetuksesta 1321. Halutaan varmistaa se, että tämä todellakin vastaa tämän ohjelman uutta realiteettia. Eli teidän edessänne on nyt ehdotus, joka juuri tämän tekee. 1321 säännökset asetetaan linjaan tämän asetuksen 683 kanssa. Siellä puhutaan viraston tehtävistä, GSAn tehtävistä. Siinä muutetaan ja lisätään komission toimivaltuuksia suhteessa virastoon, että varmistettaisiin se, että virasto tekee, hoitaa tehtävänsä ja samalla kunnioittaa komission roolia ohjelman hallinnoitsijana ja se luo myöskin puitteet, joissa virasto voi sitten ottaa vastuuta näiden turvallisuusakkreditointien myöntämisessä. Ehdotuksen pääpiirteet tavoitteet ovat seuraavat, eli viraston tehtävät rajoitetaan asetuksen 683 mukaisesti, toisin sanoen siirretään tehtäviä komissiolle. Tämä on itse asiassa jo tapahtunutkin. Me olemme ehdottaneet myöskin uutta nimeä virastolle, koska meidän mielestämme tätäkin tulisi mukauttamaan heijastamaan sen uutta tehtävää eh, ohjelman uudenlainen hallinnointi. Kuten jo mainitsin, siis komissio on nyt eh, ohjelman hallinnoitsija ja se tulee antamaan myöskin suuntaviivoja sitten virastolle ja meidän mielestämme meillä täytyy olla kuitenkin ratkaiseva äänioikeus viraston hallintoneuvostossa, jotta varmistetaan se, että nämä ohjelmat, eh, jotka perustuvat viraston työlle, todellakin toteutetaan ajoissa. Eli me olemme ehdottaneet, että komissiolla tulisi olla 50 prosenttia hallintoneuvoston äänestä ja sitten viraston toimitusjohtajalla hän tulisi suorittamaan tehtävänsä komission suuntaviivojen mukaisesti ja täten hän ei olisi enää täysin riippumaton. Me olemme myöskin ehdottaneet, että tarkkailijaksi otettaisiin edustaja parlamentista tämän hallintoneuvoston kokouksiin ja myöskin hallintoneuvostolla on myöskin oma tehtävänsä viraston hallinnointi, hallinnoimisessa sen suhteen, että se suorittaa sille uskotut tehtävät. Sitten akkreditointi. Tämä on monimutkainen asia. Galileon tapaisissa julkisissa projekteissa turvallisuusakkreditointi on kokemukseni mukaan pääasiassa kansallista kompetenssia, mutta tämän tyyppisissä yhteisöprojekteissa vaaditaan myöskin toisenlainen taso. Ehkä tämäkin tulee mainita. On vain muutamia asiantuntijoita, jäsenvaltioiden hallinnoissa, jotka ymmärtävät tämän tehtävän tärkeyden ja täten voivat hoitaa tätä tehtävää. Ja kuten ehkä tiedättekin, akkreditoinnissa on kysymys siitä, että varmistetaan se, että järjestelmä vastaa sille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Ja loppujen lopuksi akkreditoinnin kautta otetaan sitten myöskin, äh, luodaan katsaus kansallisista turvallisuusriskeistä. Tietenkin turvallisuusriski, se täytyy tasapainottaa äh, niiden vaikutusten kanssa, joita sillä on itse ohjelmaan, ja täten tämä on aika lailla monimutkainen asia hoidettavaksi. Me olemme tehneet ehdotuksemme neljän pääperiaatteen pohjalta. Toisin sanoen tehtävät eh, suoritetaan kollektiivisesti. Kaikki turvallisuusasiantuntijat olisivat tässä mukana. Tähän päädyttiin sen takia, että päätös yksittäisen jäsenvaltion taholta akkreditoinnin suhteen, joka koskee Galileon asennusta, tai esimerkiksi tuotantolaitoksen perustamista kyseenomaiseen jäsenvaltioon, sillä saattaisi olla äh, vaikutuksia kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuustilanteeseen. Eli kollektiivisuus on tässä tärkeää. Toinen periaate on se, että meillä tulisi olla jatkuva valvontaprosessi, jotta päätöksentekoprosesseja valvotaan akkreditoinnin suhteen. Tässä virastolla on tärkeä koordinoiva rooli. Kolmas periaate on se, että akkreditointi uskotaan asiantuntijoiden käsiin ja akkreditointipäätökset tehdään riippumatta komissiosta – ja niistä tahoista, jotka täytäntöönpanevat ohjelmaa ja käyttävät tätä järjestelmää. Mitä akkreditointiin tulee, me olemme täten ehdottaneet, että GSAhan luotaisiin kolmas pilari, siis hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan lisäksi luotaisiin tällainen turvallisuusakkreditointikomitea, joka tekisi nämä akkreditointipäätökset sen neuvon perusteella, joita äh, tämä neuvosto saisi asiantuntijoilta. Yhteenvedonomaisesti tämä ehdotus ja sen tärkeys parlamentin kannalta? No tämä ehdotus virtaviivaistaa päätöksentekoa satelliittinavigointiohjelmissa ja varmistaa sen, että johdonmukaisuutta löytyy näiden eri asetusvälineiden väliltä. Se myöskin avaa tien parlamentin suuremmalle roolille. Me olemme käyttäneet tässä artiklaa 156 oikeusperustana ja me olemme tarjonneet parlamentille myöskin tarkkailijan paikkaa tässä hallintoneuvostossa. Ehdotuksessa otetaan myöskin äh, huomioon ne huolenaiheet, joita parlamentti on esittänyt virastojen suhteen liittyen äh, parempaan hallintoon, komission äänestysoikeuteen ja tiiviimpi yhteistyö ja myöskin sillä tavalla, että tämä on sovussa komission vastuun kanssa ja myöskin se seikka, että täytyy talousarviorajoituksia kunnioittaa. Täten me olemme pyytäneet virastolle lisävirkoja vain sellaisilla osa-alueilla, jossa sillä tulee olemaan lisävastuuta vastuuta e- esimerkiksi akkreditointiasioissa. Herra puheenjohtaja, jos mahdollista, olisi hyvä, jos parlamentti ja neuvosto pääsisivät yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä Galileon kohdalla. Tässä onnistuttiin tämän tyyppisessä operationaalisessa ohjelmassa on hyvä, että välineet ovat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyvin selkeitä. Olen valmis auttamaan teitä ja esittelijää tässä työssä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset tästä esityksestänne. Nyt annan puheenvuoron esittelijällemme herra Tosnovskille. Olkaa hyvä. pane předsedo, Ja... Olen kovin tyytyväinen ja minulla on suuri kunnia, että uutena jäsenenä tässä parlamentissa voin olla esittelijänä tässä asiassa, joka on hyvin lähellä aikaisempaa ammattiani matemaatikkona ja informaatiotekniikka-asiantuntijana. Minulle tämä Galileo-hanke on yksi huippuluokan Euroopan unionin projekteista. Ja mielestäni hanke ansaitsee sen, että me teemme kaikkemme sitä auttaaksemme. Arvostan sitä, että komissio haluaa selventää päätöksentekoprosesseja tässä hyvin monimutkaisessa asiassa, eikä pelkästään teknisessä mielessä, vaan ottaen huomioon kaikki muutkin näkökohdat, kuten rahoitus, oikeudelliset asiat, turvallisuus. Olen tyytyväinen, että näillä alueilla voi nähdä edistystä tapahtuvan. Olen tietoinen siitä, että keskustelut Galileosta ja Galileon ympärillä ovat olleet hyvin monimutkaisia. PPP-mallin hylkääminen ollut helppoa, eikä ollut helppoa siirtyä muualle, mutta uskon, että meidän täytyy auttaa Galileota toimimaan täysimääräisesti. Ehdotus, joka meillä tänään edessämme on, aika tekninen luonteeltaan. Se yksilöi ja määrittelee komission vastuita. Keskustelu todennäköisesti ei ole helppoa, mutta uskon, että suunta on oikea. Ehkäpä on aika hankala päättää näistä teknisistä ja rahoitusnäkökohdista tulevina vuosina, mutta olen sitä mieltä, että puheenjohtajan ehdotus on järkevä, määritellään vastuut ja parannetaan parlamentin valvontaa rahoitus rahoituksen osalta. Mielestäni erittäin tärkeää tässä valiokunnassa, minun nähdäkseni siis on se, että keskustelu on hyvin tärkeää. Ja minä teen varjoesittelyiden kanssa yhteistyötä parhaan kykyni mukaan ja muidenkin kollegoiden kanssa. Ja sitä odotan innolla. Tämä ehdotus on hyvä alku. Ponnahduslauta mietinnön laatimiseen, vaikkakaan en ehkä ole niin kovinkaan tyytyväinen joidenkin näkökohtien kanssa, kuten sen vaatimuksen kanssa, että valiokunnan jäsenet, koska tässä on ehkä vähän liikaa yhden henkilön käsissä valtaa ja paljon sitten riippuu, miten käytännössä, minkälaiseksi käytännössä osoittautuu komission asenne. Uutena jäsenenä tässä parlamentissa ja uuden ryhmän jäsenenä ja ryhmän jäsenenä pyrin olemaan niin hyvin avuksi tässä kuin pystyn Teen töitä yli puoluerajojen. Odotan avointa keskustelua näistä hankalista rahoituskysymyksistä, akkreditoinnista ja turvallisuudesta koko järjestelmässä. Haluan, että Galileosta tulee hyvin edustava tällainen näyteikkunaprojekti Eurooppa koskien eurooppalaista kulttuuria ja yhteistyötä yleensäkin. Mielellä odotan innokkaasti yhteistyötä teidän kaikkien kanssa ja uskon, että pystymme edistymään niin nopeasti kuin mahdollista. Sydämelliset kiitokset tästä ensimmäisestä puheenvuorosta. Kollega Tikau on pyytänyt puheenvuoroa samoin. Ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen esityksestään. Minulla olisi kuitenkin kysymys viranomaisen edustajalle. Komission esitys tekee selkeän eron akkreditoinnin välillä, mitä turvallisuuteen tulee, ja toisaalta niiden toimien välillä, jotka ovat 683-2008 päätöksen pohjalta komission vastuulla. Ja näin ollen myös nämä turvallisuuskysymykset ovat komission vastuulla. Toisaalta taas tämän äh, hallintoneuvoston tai neuvoston edustaja on samalla komission äh, edustaja, joten ehkä voisitte selvittää tätä minulle hiukan. Kiitos. Herzlichen Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten ehkäpä komissio, ehkä komissio voisi lyhyesti nyt vastata tähän kysymykseen. Ja sitten äh, täältä tulee vielä lisäkysymyksiä. Thank you, Mr. Chairman. Yes, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä turvallisuuskomitea, joka jotain perustaa, on jäsenvaltioiden komitea periaatteessa, joka, jossa on korkean tason turvallisuushenkilöitä jäsenvaltioista ja komissio. Ehdotuksemme mukaisesti olemme jäsen, jolla ei ole äänivaltaa tässä komiteassa. Tietysti turvallisuusakkreditointipäätökset ovat hyvin tärkeitä Talilon kaltaisessa ohjelmassa. Esimerkkinä komitean täytyy antaa lupa operointiin, laukaisemiseen, tämän hetkellä sen jälkeen, kun he ovat verifioineet, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty turvallisuussääntöjen mukaisesti kun otetaan huomioon välineiden valmistaminen. Ja kun päätetään, mistä tämä laukaus tapahtuu ja että toimet ovat riittävät ja että lupien mukaan toimitaan. Komissio tietysti tarvitaan, että se, siinä se, että antaa komitealle tarvittavat tiedot, joita päätösten tekemiseen tarvitaan. Ja se aikoo myös osoittaa komitealle mahdollisia osa-alueita, joissa päätöksiä pitäisi tehdä. Saattaa olla, että tietty akkreditointipäätös on joko kallis ohjelmalle tai se voisi aiheuttaa paljon myöhästymisiä viivästyksiä. Sellaisessa tapauksessa tämä asia on tärkeää ottaa esille. Ja tällä hetkellä keskustellaan neuvostossa tästä nimenomaisesta ehdotuksesta, että miten sitten toimittaisiin, edettäisiin. ole varma, että tässä tulee muitakin samanlaisia keskusteluja. Vuorovaikutus toimijoiden välillä on hyvin tärkeää. Täytyy olla hyvin läheistä yhteistyötä ja määritellä selkeästi roolit ja toimijoiden täytyy ymmärtää nämä roolit, jotta voidaan to- toimia tämän hyvin tiukan aikataulun puitteissa. Ja. Kiitos. Sitten kollega Hall. Thank you. Um, Kiitos. Niin tähän viimeiseen kommenttiin tarttuen kaikkien osapuolten yhteistoiminta on tärkeää, koska aikataulu on tiukka. Voisiko komissio kommentoida sitä, että että näyttäisi siltä, että jotkut jäsenvaltiot eivät näe tätä projektia samalla tavalla kuin komissio ja parlamentti sen näkevät. Olen ymmärtänyt, että jotkut jäsenvaltiot eivät pidä siitä, että parlamentilla olisi tällainen tarkkailija-asema. Ja näyttäisi myöskin siltä, että on jonkinlaista vastustusta komission roolille siitä, että sen rooli olisi suurempi ja että sillä olisi 50 prosenttia äänioikeudesta. Näkeekö komissio tässä mitään vaikeuksia tietyt jäsenvaltiot vielä näkevät tämän hallitusten välisenä projektina, jota johtaa Euroopan avaruusjärjestö ja komissio näkee tämän nyt yhteisön projektina. Mietin tässä sitä, voisiko komissio antaa meille osvittaa siitä, miten me voimme mennä eteenpäin, jotta nämä eriävät mielipiteet eivät sitten hidastuta meidän etenemistämme. Danke sehr, Monsieur. Kiitoksia herra Odi. Merci, Monsieur le Président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Jatkoksi siihen, mitä kollega Hall tässä sanoi. Minun mielestäni tämä Galileo-saaga on hyvä selvittää. Tähän on laitettu kolme miljardia euroa. Emme tiedä, kenelle Galileo kuuluu. Meillä on yksityinen yritys, sitten on tällainen viranomainen ja nyt ehdotetaan virastoa. Olen ollut esittelijänä vuodelta 2007 ja Galileo ei vuoden 2007 kirjoissa edes näe. Toivon mukaan, että ainakin 2008 talousarviosta se löytyy, eli täytyy tähän saada selvennystä. Ja sitten mitä tulee hallintoneuvostoon, niin kun lukee näitä asiakirjoja, niin näyttäisi siltä, että kyseessä on hallitusten välinen rakennelma. Jos komissio, kuten viime vuonnakin, jos se toimii hallintoneuvoston sihteerinä. Komissiolla on puolet äänistä, jäsenvaltioilla puolet äänistä ja me olemme vain tarkkailijoita, eli me parlamentin jäsenet olemme siellä sitten hyväksyäksemme yhteisön projekteja, mutta meillä ei hallintoneuvostossa varsinaista roolia ole. Haluaisin lisätä, että liittyy suuria kysymysmerkkejä kaikkiin näihin luomiimme virastoihin. Virastoja on luotu paljon ja tämä on hyvin tärkeä huomio. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että komission täytyisi antaa parlamentille vakuutus siitä, että meillä on jonkinlainen valvontaoikeus viraston toiminnan suhteen kuulun myöskin talousarvion valvontavaliokuntaan, neutralisoituun valiokuntaan. Meidän tulisi saada jonkinlainen kappale koskien viraston toimintaa ja talousarviota, koska meillä on suuria ongelmia virastojen valvomisen suhteen ja tähän kohtaan täytyy saada selvennystä näissä käydy, käydyissä keskusteluissa. Kiitoksia ja sitten kollega Heno. Kiitos puheenjohtaja edellisten puheenvuorojen jälkeen todellakin voin sanoa, että selvennystä tarvitaan. Tämä ohjelma on pahasti jäljessä aikataulustaan Myöskin olemme jäljessä suhteessa Yhdysvaltoihin. Nämä viivystykset, viivästykset Galileossa, ne ovat riippuvaisia poliittisista syistä ja siitä, että tietyt jäsenvaltiot mieluummin toimii yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa, eli ideologiset syyt ovat johtaneet siihen, että ohjelmaa ei ole saatu kehitettyä. Ja pakko todeta, kuten kaikissa yleishyödyllisissä ohjelmissa, joissa on tarve aikaan, niin tässä ei ole onnistuttu tätä Galileota hallinnoimaan. Jotta tämä voitaisiin pelastaa, niin nyt komissio on sitten päättänyt sosialisoida nämä menetykset. On yksinkertaisesti hylätty tämä asia yhdysvaltalaisten käsiin. Ja me parlamentin jäseninä toivoisimme, että tässä ei päädytä yksityistämiseen Galileon kohdalla. Ja me vaadimme myöskin, että kun sopimuksia myönnetään, yhteisöetu sen tulisi päteä esimerkiksi Arjanen kohdalla on ollut ongelmia ja eurooppalaisten yritysten tulisi hyötyä Galileon kaltaisista investoinnista, koska tämä mahdollistaisi sen, että me voisimme laatia, voisimme luoda korkealaatuisia työpaikkoja ja täten se auttaisi myöskin Eurooppaa eteenpäin suhteessa esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi herra Sosa. Muchas gracias, señor presidente. Solamente... Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana vain. Kuuntelin näitä esityksiä erittäin huolellisesti tämän uuden hankkeen suhteen ja kyllä kyse on todella olennaisesta ja tärkeästä hankkeesta. Tämä minua ilahduttaa. Kuitenkin olen huolestunut tästä tämän tyyppisten järjestelmien monimutkaisesta järjestelystä ja byrokratiasta. Ja näin on tälläkin kertaa. Eikö tätä hallintoa nyt voitaisiin, tämän tyyppisten hankkeiden hallintoa nyt voitaisiin tehdä yksinkertaisemmin? Mehän jatkuvasti kansalaisilta Euroopassa kuulemme kritiikkiä juuri tästä, että kun on niin kovin monimutkaista ja byrokraattista, eh, ja niin se on mielestäni tälläkin kertaa. Joten kantani on hyvin myönteinen tämän hankkeen suhteen, kyllä, kyllä, mutta voitaisiinko tämä nyt eh, tehdä yksinkertaiseksi ja helpoksi ymmärtää? Niin ja tuen muuten myös sitä, mitä täällä todettiin Euroopan parlamentin roolista järjestön ja järjestelmän hallintoneuvostossa ja hallinnossa ylipäätään. Minun mielestäni parlamentin rooli on oltava voimakkaampi kuin mitä tässä luonnoksessa esitetään. Kiitoksia. Haluaako komissio vielä lisätä täydentää? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia jäsenet huomioistanne. Haluaisin sanoa muutaman sanan tästä. On totta, että nykykeskustelussa neuvostossa jäsenvaltiot eivät ole sen puolesta, että olisi parlamentilla rooli hallintoneuvostossa. Tässä täytyy neuvosto ja parlamentin välillä olla keskustelua ja ei ole ehkä minun asiani ottaa tähän kantaa. Mitä komission rooliin tulee, neuvoston kanssa on joitakin keskusteluja, mikä oikea äänestysoikeus olisi hallintoneuvostossa. Olemme ottaneet yksinkertaisen kannalla sanon, että meillä on vastuuohjelmista. Sitten on aivan välttämätöntä, että meillä on ratkaiseva vaikutusvalta kesään hallintoneuvoston, että voidaan varmistaa, että se tekee työnsä täysin sopusuunnassa ohjelman kanssa sekä aikataulu ja sisältö huomioon ottaen. Jos tällaista vaikutusvaltaa ei ole, olisi hyvin vaikea meille mahdollisesti saada aikaan tai päättää ohjelmat budjetin aikataulun osalta oikein. Sitten emme voi myöskään ottaa vastuuta seurauksista yleisellä tasolla, jäsenvaltiot tämän tunnustavat, jäsenvaltiot meidän näkemyksemme mukaan haluavat myöskin vaikuttaa ohjelmaan, mutta eivät välttämättä ole vastuuta ottamaan siitä vastuuta. Ja olemme sanoneet, että jos joku vastuutus ohjelmasta on, niin se on komissio. Ja sen vuoksi meillä täytyy olla tarvittavat välineet sen toteuttamiseen. Neuvostossa on keskusteluja käynnissä nyt sitten siitä, mitä ratkaisuvaikutusvalta oikeastaan tarkoittaa ja mit, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme se. Ja olen varma, että teidänkin kanssa keskusteluja tulee siitä, mitä te olette tästä mieltä. Sitten hallinnointirakenteet. Jos haluatte johtaja, niin ne olisi ihan samaa mieltä siitä kantaa, että rakenne on niin monimutkainen. Se oli aina monimutkainen, mutta nykyinen on suhteellisen yksinkertainen mielestäni. Tämä on ihan normaali instituutioinen asetelma tällaisille ohjelmille. Neuvostoparlamentti vuorovaikutuksessa komission kanssa. Sitten toimeenpanovastuut. Se on ihan täysin komission käsissä. Poikkeuksena yksi alue, ja se on akkreditointi. Akkreditointi on aina riippumaton ohjelman toteuttamisen, jos katsotaan jäsenvaltioita, sielläkin on niin, sen vuoksi ei ole ongelmaa siinä, että saa sen tekee, ei ole ongelmaa siihen, että jäsenvaltiot tähän liittyvät todennäköisesti, koska se, kyseessä ovat heidän turvallisuuspalvelunsa, joiden täytyy antaa apua osan ohjelmasta akkreditointiin, joka heidän alueellaan toteutetaan. Että siinä mielessä tämä on ihan oikea asetelma. Tähän riippumatonta akkreditointia ja kielsääntä tähän tarvitaan. Sen lisäksi turvallisuuskeskus siis tulee toimimaan. Tämä on hyvin tärkeä osa työtä. Se on suorassa yhteydessä jäsenvaltioihin – jos mitä tahansa uhkaa tulee esiin kansallisjärjestelmälle tulevaisuudessa, ja olemme vakuuttuneita, että vuorovaikutus jäsenvaltioiden kanssa tällä alueella on olennaista. Se tietysti tarkoittaa myös sitä, että yhteisön näkökulmasta meidän täytyy varmistaa, että tekijä saa, saa tarvittavat määrärahat ihmiset sen tekemiseen. Ei voida kuvitella, että tällaista infrastruktuuria olisi ja että se toimisi ilman, että järjestelmän turvallisuus olisi tarvittaessa määrin hallinnassa. Kysyttiin, herra Gaudisen taisi mainita, että mitä, mihin Galileo tässä kuuluu. Ohjelmat kuuluvat yhteisöön ja budjet, yhteisön budjetti siinä on kyseessä näillä, näissä varoissa – Agnos ja Galileo omaisuus tulee siis ihan täysin yhteisen budjettiin. Tämä on uutta yhteisölle ja tämä on suuri asia. Ja siinä tarvitaan aika paljon työtä, että tämä voidaan tehdä asianmukaisesti, rekisteröidä ja hallinnoida asianmukaisesti, mutta on ihan selvää. Sotilasnavigointiohjelmat kuuluvat EU-hun, yhteisöön, niin pian siitä tulee unioni ovat järjestelmän omistajat. Niin, mielestäni nyt olen välittömästi ja välillisesti vastannut kysy- esitettyihin kysymyksiin ja odotan keskustelua valiokunnan kanssa tästä ehdotuksesta myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Nyt antaisin vielä esittelijällemme herra Tosnoskille puheenvuoron, jos teillä on jotain täydennettävää. Olkaa hyvä. Ja myslím, že zaznělo mno. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä keskustelussa kuultiin monia puheenvuoroja ja valiokunta tulee syventymään tähän asiaan tulevissa keskusteluissaan, joten ei minulla nyt tässä vaiheessa ole mitään lisättävää. Tärkeimmät argumentit tässä kuultiin ja ne tullaan toki ottamaan huomioon jatkossa. Ja haluan kiittää todella, mm, todella jo etukäteen kaikkia, että tämä hankala tilanne hoidetaan mahdollisimman hyvin. Kiitos. Kiitoksia. Tämä esityslistan kohta neljä on nyt käsitelty ja tulemme piakkoin palaamaan siihen jälleen. Ja kyllä minun vaikutelmani on sellainen, että Galileo on niin tärkeä kysymys ja myös monet tähän viittasivat, että meidän täytyy katsoa, milloin tämän konkreettisen kysymyksen lisäksi paneudumme Galileon ihan periaatteelliselta kannalta. Tämä varmaankin kannattaisi käytetään aikaa keskusteluun Kallileosta, jotta saamme, saamme siihen, siihen liittyvää lisätietoa. Sihteeristö voi tätä katsoa, kun meillä nyt ei esityslistalla vielä niin kovin paljon ole asioita. No niin, nyt olemme käsitelleet tämän päivän esityslistan kohdat. Minä olen tästä hyvin iloinen ja kiitän sitä, että keskustelu käytiin näin kurinalaisesti. Ja jos meidän nyt onnistuisi tässä, niin voisimme kutsua koordinaattorit tänne paikalle ja tänne eteen mahdollisimman pian niin, että koordinaattorien kokous voitaisiin pitää mahdollisimman pian. Minulla ei olisi mitään tätä vastaan, joten pidetään nyt viiden minuutin tauko ja selvitellään asiaa.